Buenos días eh, a todo el mundo. Empezamos eh, la sesión. Hyvää huomenta kaikki. Aloitamme tämän päivän istunnon aloitamisen kohdasta seitsemän. Esityslistalla kyseessä on ensimmäinen keskustelu ja aiheena on komission ehdotus, joka hyväksyttiin 10. heinäkuuta. Kyseessä on yhdenmukaiset säännöt, yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluiden kriisinratkaisua varten, yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa. Aivan ensiksi puheenvuoron saa esittelijä edustaja Ferreira, sosiaalidemokraattien edustaja. Ole hyvä, Elisa. Gracias, presidente. Um, O texto, o texto que, que hoje... Kiitos puheenjohtaja. Teksti, jota nyt käsittelemme, jonka olemme komissiosta saaneet, on hyvin merkittävä monellakin tasolla. Se ei oikeastaan vielä sulje sykliä, mutta oikeastaan sisältää johtopäätökset liittyen Euroopan pankkialaan. Varmaankin kollegat ovat lukeneet tekstin, joten en lähde käymään lävitse kaikkia pääkohtia. Meillä on epävirallinen kokous, jossa mukana ovat kaikki esittelijät ja tarkoitus on saada aikaiseksi parlamentin kanta yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Voin hieman välittää valiokunnalle tunnelmia, joita tässä kokouksessa nousi esille. Kukaan esittelijöistä ei katsonut olevan ongelmaa oikeusperustan suhteen oikeusperustan, jolle komissio tämän pankkiarkkitehtuurinsa rakentaa. Näin ollen pidämme oikeusperustaa oikeutettuna asianmukaisena. Jäsenet ilmaisivat innostuksensa sen suhteen, että parlamentti etenisi nopeasti eteenpäin ja saisimme kannan aikaiseksi yhteisestä kriisiratkaisumekanismista. Tämä palapelin palanen on äärimmäisen tärkeä. Mehän olemme jo ottaneet kantaa ja tehneet päätöksen yhteisestä valvonnasta euroalueella ja myös koskien niitä maita, jotka eivät ole euroalueella, mutta jotka ovat valinneet opt-in-vaihtoehdon. Tämä järjestelmä ei toimi, jos meillä ei ole yhteistä kriisiratkaisumekanismia. Ei ole järkevää, että palataan jäsenvaltiotasolle silloin, kun kyse on kriisin ratkaisusta. Tärkeää on se, että järjestelmä on toimiva, tehokas ja hyvin koordinoitu. Kun näin on, niin haluamme edetä mahdollisimman nopeasti asiassa eteenpäin. Neuvosto on samalla linjalla, jakaa huolemme siitä, että on syytä päästä nopeasti eteenpäin. Vaikkakin komission ehdotusta toki voidaan vielä parantaa, niin kuitenkin sen perusrakenne on sellainen, jonka parlamentti voi nähdäksemme hyväksyä. Nyt puheenjohtaja siirtyisin käsittelemään jossain määrin yksityiskohtia. Yksi näistä liittyy siihen, että työstämme tätä samanaikaisesti kuin RRD-direktiiviä. Tässä me tarvitsemme yhteisen kehyksen. Kyse on siis elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivistä ja työstämme näitä samanaikaisesti. Me tarvitsemme ratkaisun tästä yhtä lailla kuin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistäkin. Yhteinen kriisiratkaisumekanismi on saatava aikaiseksi, jotta sitten teemme lopullisen päätöksen elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivistä. Näin ollen, vaikkakin haluamme edetä nopeasti eteenpäin, niin meidän täytyy sen verran odottaa, että saamme päätöksen tästä elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivistä. Haluaisin kuulla kollegoiden näkemyksiä tästä asiasta. Meillä on tavallaan horisontaalinen perusta ja sama oikeusperusta, ja tämä mahdollistaa sen, että kriisin ratkaisu toteutetaan yhtäläisesti koko pankkiunionissa – ja meillä on pankkiunionin tarvittavat instituutiot toiminnassa. Haluaisin puheenjohtaja, että siteeristö vahvistaisi, mitkä artiklat ovat sellaisia, joita ei voida käsitellä ennen kuin tämä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi on hoidettu valmiiksi. Nythän parlamentti ja neuvosto neuvottelevat aiheesta parhaillaan joitakin seikkoja ei voida vielä käsitellä ennen kuin tämä toinen asia on saatu valmiiksi. Sitten tarvitsemme vielä lisävalaistusta, aivan erityisesti kun puhumme niin sanotun neuvoston valtuuksista tässä oikeudellisessa lakitekstissä. Kyseessä on uusi viranomainen, joka toimii pankkiunionin tasolla ja käsittelee kriisin ratkaisua ja mikä on komission rooli tässä rakennelmassa. Äh, institutionaalisesti ja oikeudellisesti komission tulisi olla se toimija, jossa päätökset tehdään. Kuitenkin tämä oikeudellinen lakiteksti kehittyy ja näin ollen on tärkeää varmistaa, että yhteydet uuden viranomaisen ja toisaalta komission välillä tehdään aivan päivän selviksi jotta epäilyksiä ei jää. Tämä luonnollisesti liittyy myös julkiseen tilivelvollisuuteen ja tilinpitoon. Meidän mielestämme pitäisi huomioida se, mitä tapahtuu parlamentin ja muiden toimielinten välisissä neuvotteluissa koskien yhteistä valvontamekanismia ja aivan erityisesti, mikä on parlamentin rooli kun nimitämme tai esitämme henkilön, joka on vastuussa kriisin ratkaisu viranomaisen taholla. Parlamentilla tulisi olla selkeä johtorooli sen suhteen, mitä me teemme valvonnan, valvonnan alalla ja mitä nyt on luotava – kun perustamme vakausmekanismia tähän tarkoitukseen. Kyseessä on totta kai neuvoston johtajan nimittäminen ja parlamentti huolehtii aina sukupuolten tasapainoisesta edustuksesta. Nämä seikat täytyy pitää mielessä, kun puhumme äärimmäisen tärkeistä nimityksistä. On myös muita seikkoja, joihin nyt en yksityiskohtaisesti tässä yhteydessä puutu. Käyn vain lävitse kaikkein päällimmäiset seikat, puheenjohtaja. Haluaisin, että voisimme siirtyä käsittelemään kahta lisäseikkaa, josta mielelläni kuulisin kollegoiden näkemyksiä. Parlamentti on aina korostanut, miten tärkeänä se pitää tallettajien asemaa silloin, kun kyseessä on siis niin sanottu bail-in-ratkaisu. Ja minkälaisiin talletuksiin voidaan turvautua näissä tilanteissa. Aihe on äärimmäisen ajankohtainen ja onkin tärkeää, että palautamme luottamuksen kansalaisten keskuuteen. Tätä asiaa on pohdittava äärimmäisen huolellisesti, erityisesti kun kyse on Beilin ratkaisuista ja talletussuojajärjestelmistä. Tähän liittyy hyvin tärkeitä pohdittavia kysymyksiä. Talletussuojan käyttö silloin, kun kyse on kriisiratkaisusta, täytyy totta kai ottaa pohdittavaksi erityisesti niissä tilanteissa, jos järjestelmä ei toimikaan niin kuin alun perin on suunniteltu. Todennäköisesti tätä asiaa täytyy vielä neuvoston kanssa uudemman kerran pohtia neuvotteluvaiheessa. Ja vielä lopuksi, jos meillä on yhteinen kriisin ratkaisu, joka on siis parlamentin kanta, jonka puolesta olemme aina taistelleet, pankkien kriisinratkaisu on ajatus, joka on kotoisin parlamentista. Olemme vaatineet sitä aina vuodesta 2010 lähtien. Silloin kun kyse on pankkialan kriiseistä, niin silloin puhutaan pankkien itse rahoittamista yksityisistä rahastoista, jotka voivat tulla apuun. Parlamentti on aina ollut tukemassa tätä näkemystä. Nyt on ajatus yhteisestä rahastosta, rahastosta, jota pankit ja muut toimijat ovat rahoittamassa ne, jotka ovat mukana tässä riskijärjestelmässä. Edelleenkin olemme sitä mieltä, että tämä on korrekti ajatus, mutta aivan erityisesti kun järjestelmä on uusi ja alkaa vasta toimia, niin pitäisi pohtia sitä, miten tätä rahastoa rakennetaan. Eikö varhaisvaiheessa pitäisi olla jokin luottokohta, jolla varmistetaan se, että rahastossa on riittävät varat alusta saakka. Tämä on ollut parlamentin kanta-alusta saakka jo vuodesta 2010, jos muistatte. EVM ja vakautusmekanismi ja rahaston yhteys näihin elimiin äh, on säilytettävä johdonmukaisena. Ei voi olla, että on tällaisia ainutkertaisia, tapauskohtaisia interventioita, vaan täytyy olla johdonmukaisuutta näiden välineiden käytössä silloin, kun kyseessä on järjestäytynyt kriisinratkaisu. Nämä ovat ne kaksi pääkohtaa, pääseikkaa, joita joudumme pohtimaan tämän interventiomekanismin taustalla. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tämä on selkeä, hyvä teksti komissiolta. Tämä tulee olemaan pankkiunionin yksi virstan pylväistä. Ja tällä saavutetaan kolme päätavoitetta. Äh, Vakautta rahoitusjärjestelmään, veronmaksajien suoja. Kyse on niistä, jotka ovat joutuneet pankkialan ongelmista kärsimään. Ja kolmanneksi kuluttajien suoja. Siis äh, tallettajien suoja korjaa puhuja. Näillä kolmella tekijällä saamme pankit taas sille radalle, että ne palavat tekemään toteuttamaan päätehtäväänsä, luotottavat reaalitaloutta, stimuloivat reaalitaloutta ja auttavat Euroopan, pyrkimys, Euroopan pyrkimystä päästä ulos tästä pitkällisestä jatkuvasta kriisistä. Meidän on toimittava vastuullisesti, mutta yhteistyön hengessä muiden toimielinten kanssa. Voin todeta, että poliittiset ryhmät parlamentissa tekevät jo nyt hyvää yhteistyötä. Ja parlamentti on todellakin sitoutunut siihen, että saamme prosessia nopeutetuksi ja saamme kannan aikaiseksi tähän tekstiin. Uskon, että muut toimielimet jakavat tämän näkemyksen. Kiitos. Kiitos oikein paljon Elisa EPPn nimissä kun varjoesittelijä Portman Kol on poissa, niin annan koordinaattorille puheenvuoron. Herra Goses. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte, minä puhun siksi, että Portman Call ei pääse paikalle, sillä hänen maassaan on suuri kuninkaallinen tapahtuma tänään ja hän pyytää anteeksi, että ei pääse paikalle. esittelijä puhuu siis kauttani ja minä itse myös puhun. Tämä pitää tehdä selväksi, sillä viimeksi Lullingin kanssa asiat eivät ole selmiä. Viime viikolla pääsimme selvästi eteenpäin, kun teimme päätöksen, että EKP on nyt yhteinen pankkivalvontataho. Nyt tarvitaan pankkivalvontaa, jotta eurooppalaisten luottamus saataisiin takaisin pankkialalle. Ja siksi on tärkeää ponnistella yhdessä. Meidän on oltava kunnianhimoisia aikataulun osalta, jotta voidaan todellakin ensimmäinen ensimmäistä 2015 aloittaa työt, jotta tämä olisi mahdollista. On hyvin tärkeää lähteä liikkeelle yhtenäistä valvontajärjestelmästä, josta Taisen puhui esittelijänä, ja on mietittävä tulevaa kriisin hallinnointia. Jos ajatellaan yhtenäistä kriisiratkaisuviranomaista, se tarvitsee kunnolliset välineet, jotta se pystyy toimimaan nopeasti ja ennakoidusti silloin, kun pankilla on ongelmia. Meidän yhteen tavoitteemme on suojata tallettajia ja veronmaksajien varoja ja pyrkiä ehkäisemään reaalitalouden kärsimyksiä. Ja siksi varmaan Kohl lähtee Barnierin viitottamalle kunnianhimoiselle tielle, vaikka joitain seikkoja olisi vielä käsiteltävä. Varmaan Kohl haluaisi puuttua muutamiin. Ensinnäkin pitäisi vielä miettiä lisää kriisin ratkaisuneuvostoista, minkälainen suhde sillä on komissioon. Nyt on varmistettava se, että saadaan aikaiseksi tasapaino neuvoston ja komission välillä, ettei tule myöskään eturistiriitoja näiden kahden välillä. Jos kriisinratkaisuneuvostolle annetaan lisää eh, toimivaltaa. Tämä on hankalaa, mutta tätä pitää kuitenkin miettiä. Sellainen kriisiratkaisurahasto, joka on uskottava, on tarpeen, jotta voidaan saada luottamusta järjestelmän toimintaan. On olemassa sellainen vaara, että rakentamisaika on liian pitkä ja siksi pitää lähteä liikkeelle siitä periaatteesta, että yksityiseltä sektorilta saadaan varat siihen, mutta kuitenkin samanaikaisesti on mietittävä kaikkia mahdollisuuksia, joilla voitaisiin nopeuttaa rahaston perustamista. Pankki pankkien demokraattinen kontrolli on vielä tärkeä asia. Olemme yhteisessä valvontamekanismissa kovasti edistyneet, joitain seikkoja voidaan vielä parantaa. Esimerkiksi jos ajatellaan neuvoston puheenjohtajan tai johtajan nimittämistä. Parlamentti haluaa kriisin ratkaisu toimivaltuuksia Euroopan tasolla liittyen pankkiunionin. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen perustamissopimusten puitteissa, mutta samanaikaisesti pitää miettiä myös Euroopan pankkivalvonnan tulevaisuutta. Voitaisiin ottaa esimerkiksi tarkastuslausike mukaan. Näin sanoi Rova Wortman Kool ja hän vastaa näin esittelijälle ja hän on myös oikein tyytyväinen esittelijätyöhön. Kiitos, kiitos edustaja Koses ja seuraavana varjoesittelijä Ula. Pablo. Ää... Kiitos Pablo. Nyt on hieman sellainen tuntumus. että kyse on jonkinlaisesta liiton pur- purkamisesta. Elisa, Corin, Wortman, Kool ja niin edelleen. Uskon, että meillä on sopimus siitä, että tuemme komission ehdotusta ja haluamme edetä nopeasti. Tätä haluan korostaa. Tämä on oikeastaan viimeinen elementti siinä työssä, joka me, meitä on pitänyt kiireisenä oikeastaan tämän lainsäädäntökauden alusta saakka. Kenties tämä tarkastuslauseke vielä täytyy huolehtia. Me haluamme edetä nopeasti, haluamme oleelliset palat äh, valmiiksi ja sitten äh, viimeistely vaihe on vielä tehtävänä, mutta aikaa ei haluta haaskata. Ensinnäkin koordinaatiosta, neuvoston, kriisiratkaisun neuvoston välillä ja muiden toimijoiden välillä. EKPkin täytyy muistaa valvontatehtävässään. Eli meillä on kaksi viranomaista, jotka peräkkäin toinen toisensa jälkeen toimivat ja niiden tehtävät, niiden näkökulma ei ole aivan samanlainen. Ja konteksti on sellainen, että puhumme todellakin vakavista seikoista. Kyse voi olla jopa pankin sulkemisesta lakkauttamisesta. On ollut Belgia ja Ranskan välisiä kriisejä ja Alankomaita ja Ranskan ja niin edelleen. Eli on tällaisia rajat ylittäviä kriisitilanteita, joissa tilanne todella on monimutkainen. Näitä asioita joudumme kovasti työstämään. Ja sitten teknisempiä seikkoja. Komissio puhuu valtion, etu, valtion tukisäännöistä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia Rooman sopimuksesta lähtien, kilpailuasiat. Eli miten nopean päätöksen järjestelmässä kunnioitetaan sellaisia päätöksiä, joita on tehty valtion tuista, ja niillä on aivan oma rytminsä, eli tämäkin meitä huolestuttaa. Ja mitä sitten, jos jäsenvaltio päättää poistua järjestelmästä, lähteä pois järjestelmästä, esimerkiksi EVMstä tai tästä kriisiratkaisujärjestelmästä, niin miten taataan muille se, että rahat, jotka on annettu tähän rahastoon, sitten hoidetaan? Miten voimme taata sen, että noin vain, kun hallitus vaihtuu, niin kaikki ei sitten katoakaan. Eli täytyy olla jonkinlaista vakautta. Olen valmis avoimuuteen. Olen tämän jo todennut, että myös euroalueen ulkopuolisilla mailla on oltava mahdollisuus olla mukana. Ei pidä tehdä sellaisia päätöksiä, jotka, jotka sitten vaarantaisivat muutokset jatkossa. Toivottavasti pääsemme nopeasti hyvän kompromissin. Komission avulla varmasti ja EKPn avulla. Täytyy katsoa, miten EKP aikoo toteuttaa näitä sääntöjä, joita nyt tässä hyväksymme. Kiitos. on Kiitos. Ja sitten Lambert vihreiden nimissä. Well, I'm not Philip No, minä en ole Philip Lamberts, mutta eipä tuolla nyt niin suurta merkitystä ole. Ensin, eh, no puhunkin nyt Saksaa. Haluaisin ottaa esiin meidän kannaltamme muutaman keskeisen asian komission ehdotus siitä, että meillä olisi yhteinen tällainen viranomainen ja, ja, ja rahasto, ja siinä painotettaisiin sitä, että se olisi yksi yhteinen. Se on meidän mielestämme hyvin, se on hyvä asia. Varsinkin sen vuoksi, että käsitys EU:ssa on tällä hetkellä se, että jokaisella maalla olisi oma tällainen kriisinratkaisurahasto ja viranomainen. Ja silloinhan se johtaa siihen, että me emme saa aikaan minkäännäköistä globaalia uskottavaa järjestelmää. Tällainen ajatus on ihan absurdi valtioissa, jotka ovat kohtuullisen pieniä, että siellä olisi tällainen oma rahasto ja viranomainen. Nämä viranomaiset eivät koskaan saa tarpeeksi kokemuksia niin, että he todellakin kykenisivät toimimaan. Ja se, että olisi tällaiset kansalliset omat rahastot ja virastot, johtaisi vain siihen, että veronmaksajat loppumetreillä maksavat. Eli jos ajatellaan alueita, joka on esimerkiksi Münchenin kokoinen, Suurmünchenin kokoinen, että sillä olisi oma tällainen kriisiratkaisuviranomainen ja kriisiratkaisurahasto. Eihän sillä ole mitään järkeä. Ja sen vuoksi meidän pitää parlamenttina olla hyväksymättä tätä. Meidän täytyy palata siihen, mitä me olemme aikaisemminkin vaatineet ryhmien rajat ylittäen yhteistä pankkiunionia. Eikä tässä vaiheessa ole järkeä äh, lähteä tekemään eroa pienten ja isojen pankkien välillä, koska kyllä pientenkin äh, pankkien kohdalla viranomaiset tarvitsevat kokemusta niin, että kansallisella tasolla äh, voidaan toimia. Ja mikäli Euroopan tasolla ei ole yhteistä tällaista viranomaista, silloin tavallaan kaivetaan maata alta kokonaan tältä viranomaiselta, jonka me olemme luoneet pankkien valvontaan. Eli siis se, se valta, mikä tällä hetkellä on tällä valvontaviranomaiselle, että sitä ei jatkettaisi, sehän puhuu koko periaatetta vastaan. Eli sen vuoksi koko tämä ehdotus eh, kansallisista eh, viranomaisista ja rahastoista ja niiden verkostosta eh, ei ole järkevä. Ja jos tätä argumentoidaan oikeudellisesti, niin täytyy sanoa, että julkisasiamiehen lausunto tästä lyhyeksi myynnistä Luxemburgin äh, tuomioistuimessa äh, sanoo hyvin paljon. Lukekaa se. Tässä sanotaan hyvin selkeästi, että ilman, että muutetaan äh, perust, ilman muutoksia perustamissopimusmuutoksia on mahdollista tehdä näitä muutoksia kuitenkin. Me olemme puhuneet tästä komission kanssa useita kertoja ja olemme vääntäneet kättä tästä komission kanssa Meronin kanssa ja julkisasiamiehen kanssa. Äh, ja tässä nyt oikeastaan vain äh, tuodaan nyt julkisasiamies esiin sen, mitä äh, parlamentin oikeusyksikkö on aina sanonut. Eli Meroni sanoo, että toki tällaiselle valvontaviranomaiselle voidaan antaa lisää tehtäviä ilman äh, perustuslakimuutoksia, mutta sillä täytyy olla selkeä oikeusperusta. Ja että 325 artikla ja vahvistettu yhteistyö mahdollistivat sen, että voidaan mennä pitemmälle unionissa esimerkiksi uusien äh, viranomaisten tai virastojen perustamisessa. Mutta tehän tiedätte, että meillä on edessämme konventti, ja te tiedätte, kuinka vaikeata tämä kaikki tulee olemaan ja miten hankalaa kaikki tulee olemaan. Ja nimenomaan finanssipolitiikassa me tarvitsemme vahvempia viranomaisia Euroopassa. Silloin meidän täytyy käyttää tätä mietintöä hyväksemme, hyvä esittelijä, niin että me pääsemme eteenpäin ja että me myös saamme nämä Meronin hölmöt lausunnot selkeytettyä. Päätöksiä tehtiin 50-60-luvulla, jotka olivat ihan oikeutettuja, mutta tilanne on nyt kuitenkin täysin erilainen ja sen tekee myös oikeusasiamies hyvin, julkisasiamies hyvin selväksi. Eli jos päätetään antaa virastolle lisää toimivaltuuksia, se on mahdollista. SSM kohdalla meillä oli tämä sama keskustelu ja toivon, että tässä noudatetaan julkisasiamiehen päätöstä niin, että me saisimme, pääsisimme eroon tästä ongelmasta. Se, mitä me tässä nyt teemme, on sen vuoksi erittäin tärkeää, että se kysymys, mikä nyt tavallaan esitetään liittyen EKPn yhteiseen pankkivalvontaviranomaiseen. Mikä on tämä mikä on tämä turvajärjestelmä tässä. Koska jos meillä ei sellaista ole, niin voi olla, että EKP tavallaan pelkää näitä reaktioita ja ei lähde sen vuoksi tekemään näitä stressitestejä tarpeeksi tiukasti. Ja se ei ole hyvä asia veronmaksajille. Ja jos tässä on ongelmia, niin silloin se voi aiheuttaa ongelmia myös jatkossa. Eli me emme kykene kunnolla valvomaan näitä pankin valvontaviranomaisia. Ja tämä, nämä yhteiset kriisinratkaisurahastot, niiden täytyy olla toimivia, niin ne täytyy kyetä toimimaan. Ja mikäli markkinoilla on epävarmuutta, niin silloin ne eivät toimi. Eli sen vuoksi tässä täytyy olla potentiaalia ongelmatapauksissa todellakin tehdä jotakin. Ja sen vuoksi tämä täytyy huomioida tässä rahaston perustamisessa niin, että siellä on mahdollisuuksia, potentiaalia ja että me olemme niin nopeita, että tämä astuu voimaan oikeaan aikaan ja että huomioimme sen, että kaikki myöhästymiset ovat, niitä ei voida hyväksyä sen vuoksi, että tässä vedetään muuten mattojalkojen alta. Meidän täytyy saada nämä asiat toimimaan. Vielä kaksi asiaa. Minä tiedän, että monet ovat huolissaan äh, Saksan viimehetkisistä tapahtumista. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, että Saksa vaatisi mitään poikkeuksia, vaan tässä vaaditaan oikeastaan sitä Saksassa, että tavallaan tehdään enemmän, toimitaan vielä enemmän. Ja toivomme, että esimerkiksi huoma, niin kuin Saksassa tehdään ne pienet säästökassat maksavat, säästöpankit maksavat tähän kriisiratkaisurahastoon vähemmän kuin suuret pankit. Eli tämä on hieman sama periaate kuin Peter Simon sinne mietinnössä. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että annettaisiin poikkeuksia kellekään, ei vaan tavallaan ankkuroidaan ö, tämä Euroopan lainsäädäntö niin, että myös saksalaiset hieman erilaiset pienet säästöpankit ja muut voivat tähän osallistua. Sitten vielä viimeinen asia, neuvosto. Artiklassa 27.2 kompromissitekstissään sanonut tai tuonut esiin tällaisen poikkeusmahdollisuuden, jota kukaan ei oikeastaan ole huomannut, koska siinä sanotaan, että, että ennen tätä 8 prosenttia niin ennen sitä valtion tuet olisivat mahdollisia. Eli siis tämä on mielestäni tämä on tällainen äh, takaovi, porsaanreikä, 27.2 artikla, siis lukekaa se. Eli siis pankit, jotka ovat hädässä ennen kuin ne äh, todellakin äh, joutuvat grilliin, niin valtio voi niitä tukea. Eli minun mielestäni tämä ei ole millään muotoa hyväksyttävää ja se on myös täysin sitä periaatetta vastaan, että pankkien täytyy itse maksaa omat Äh, laskunsa. Eli minusta tässä kohdassa ei saa olla tätä mainintaa valtion tuista. Ikävä kyllä, neuvosto kuitenkin kompromississään sen hienosti tänne on äh, naamioinut, siis artikla 27.2. Ja tämä täytyy ottaa esiin myös tässä keskustelussa, että ei ole tällaisia äh, tavallaan sivuraiteita, että tällainen mahdolletaan. Eli tässä annetaan mahdollisuus aikamoisiin poikkeuksiin. Meidän täytyy nyt toimia tässä nopeasti ja tehokkaasti ja viedä eteenpäin sitä, mitä me olemme jo tehneet. Eli saada aikaan todellinen pankki unioni sillä tavoin kuin me parlamenttina olemme jo kolme vuotta tätä vaatineet. Kiitos Sven ja sitten ECRn edustajana puhuu Vicky Ford. Thank you very much. I, um... Kiitos. On hyvä, että vihreät käyttävät kahta esittelijää. Ehkä meidän ryhmässämmekin harkitsemme samaa. Sitten vielä pari ajatusta aluksi ja sitten vielä neljä jatkokohtaa. Aivan ensiksi kaikki työ, mihin tässä pyrimme kriisinratkaisun yhteydessä, on, että tallettajilta ja velkota ei menisi liikaa rahaa eikä myöskään valtiolta tai veronmaksajilta, mutta haluamme myös välttää tarttumis, tartuntavaaran. Sen, minkä olemme oppineet kriisistä, on, että epävarmuus lisää tarttu, tartuntavaaraa ja luo sitä myös. Ja siksi haluamme tässä varmuutta ja haluamme sellaisen kriisinratkaisupuitteiston, joka todella on uskottava ja toimiva. Ja voin täysin yhtyä niihin kollegoihin, jotka tähän samaan pyrkivät, mutta tiedämme kuitenkin, että kaksi ongelmaa ei koskaan näytä samalta kuin pankkien ongelmista puhutaan. Jos näin olisi, niin voitaisiin estää ne ennakolta eikä mitään tapahtuisi enää. Siksi tarvitsemme Eh, joustavuutta, koska tilanteet ovat erilaisia. Eli ensinnäkin haluaisin puhua tästä joustomahdollisuudesta, mutta on oltava myös demokraattinen eh, valvonta niille, jotka tätä joustoa käyttävät ja valtaa käyttävät. Sillä olipa kriisin viranomainen kuka tahansa, ne se tarvitsee kuitenkin erilaisia välineitä ja tarpeeksi uskottavuutta ja vastuunkantoa, jotta pystytään välineitä käyttämään. Ja pitää olla varmoja siitä, että kun näitä välineitä käytetään, niin eh, meille raportoidaan kaikesta kunnolla. Ja se, mitä Kyproksen tilanteesta on opittu, on, että päätökset, jotka on tehty komission Eh, vaikutuksesta, niin mm, tällöin ei samalla tavalla eh, pentä yksityiskohtia kuin jos päätöksen on tehnyt valtiovarainministeri omasta maasta. Komissio on tehnyt päätöksen, jota, jonka ehkä haluaisimme kyseenalaistaa, mutta koska siellä on kollegiallinen vastuu, niin on hyvin vaikea asettaa vastuuseen yksittäisiä komission jäseniä, mutta kuitenkin tässä jäsenvaltioissa annamme komissiolle ja yksittäisille komission jäsenille valtavasti päätöksenteko mahdollisuuksia. Kyllä minä kuulin, mitä sanoitte. Me voimme tietysti ottaa yhteyttä yhteen komission jäseneen, mutta vaikea on käyttää erilaisia välineitä. Jos komissiolle näin paljon voimavaltaa tai toimivaltaa annetaan, niin meidän pitää miettiä, onko tämä nyt tarpeeksi demokraattista ja tapahtuuko tämä kollegiossa vai vai yksittäisten komission jäsenten päätöksistä. Ja sitten, jotta voidaan päätöksiä tehdä uskottavasti, on tärkeää se, että ollaan myös vastuussa, että kriisiratkaisurahasto toimii eh, vastuullisesti. Mutta entäpä jos suuri pankki kaatuu ja käy ehkä niin, että rahasto eh, kompensoi liikaa eh, tämän pankin eh, ostajille, kuka pitää asettaa vastuuseen tästä, onko tämä komissio vai EU-budjetti. Mitään vastuutasoa tahoa ei ole, eh, jos kyseessä on valtionyhtiön keskuspankki tässä vastuussa, mutta tässä ei ole kuitenkaan sitten mitään tällaista eh, lopullista turvaverkkoa, eli kuka tässä sitten lopullisesti on vastuussa. Tästä on kyse. Jos ajatellaan sitten rahoitusta, niin ymmärrän kyllä, miksi jotkut osallistuvista jäsenvaltioiden poliitikoista sanovat, että mm, tällainen keskusrahasto on paikallaan, jotkut eivät koe, että tämä vielä olisi näin, mutta jos tällainen keskusrahasto on tai jos on olemassa rahastoverkosto, niin en voi yhtyä siihen, mitä komissio tällä hetkellä meille kertoo, että tämän rahaston käytöllä ei koskaan olisi finanssipoliittisia vaikutuksia, jos ajatellaan sitä, Alkuvaiheet, kun näitä asioita alettiin työstämään, niin aina sanottiin, että laskun maksajan pitäisi eh, päätökset tehdä. Eli jos jossain maassa tällaisia vaikutuksia on, niin sitten tämän maan pitäisi päästä eh, mukaan päätöksiä tekemään, jos veronmaksaja joutuu lopulta maksamaan. Ja jos pankkia verotetaan, niin se on ihan sama asia kuin että verotetaan ketä tahansa veronmaksajaa vaikka tämä on ehkä kiinteätty rahasto, niin silti kyseessä on veronmaksajien varat ja siksi kyseisen maan pitäisi olla mukana päätöksiä tekemässä, jos komissio sanoo, että tämän tyyppisiä päätöksiä voidaan tehdä ilman, että eh, katsotaan, että kyseessä on veronmaksajan asia, niin sitten tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole valtion tuki, niinkö, että voi tällaista rahastosta maksaa tukia ilman, että pitää käydä valtion eh, apuprosesseja läpi. Ja sitten haluaisin mainita, että on olemassa huolia, jotka liittyvät kolmansiin maihin ja niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole mukana. Meidän on hyvin tarkkaan mietittävä pankkivaltaviranomaisen roolia. Minä vielä toistan sitä, mitä täällä on aikaisemmin sanottu. SRM on annettu pankkiviranomaiselle sitova eh, päätösvalta, jos on olemassa erilainen mm, mielipide eri kriisin Jos SRM mukaisesti komissio on osaistuva taho ja sitten on ehkä joku toinen jäsenvaltio, jossa e- ei ole kriisinratkaisuviranomainen mukana, voiko tällöin pankki viranomainen todellakin sanoa komissiolle, mitä sen on tehtävä ja pystyykö se poliittisesti tai oikeudellisesti komissiota neuvomaan, miten pitää toimia, koska se on komission viraston. Tämä on kuitenkin sitova valta, mikä sillä on. Ja tähän pitää käyttää lisää aikaa mielestäni tähän asian sen tutkimiseen. Ymmärrän Elisa, että haluat edetä kiireesti, mutta tässä on nyt asiat ratkaistava oikein ja mietittävä sitä, miten tämä sitova välitys oikein tehtäisiin. Tiedän, että Korinkin otti tämän asian esille ja Jean-Paul myös. Tämä oli siis neljäs ajatukseni. Minä tässä mainitsin neljä seikkaa. Meillä on ehkä vielä viideskin seikka nyt mielessä. Olen Svenin kanssa samaa mieltä siitä, että tässä ei välttämättä ole nyt samanlainen toimintamahdollisuus eh, osuus kunnilla ja muilla pankeilla. Miksi eivät ne voi saada valtionapua, jos muut voivat saada? tai ehkä tässä kaikki ei tullut oikein läpi, mutta ei pitäisi olla yhtä sektoria pankkimarkkinoilla, joka pystyy sanomaan, että niitä voidaan aina käy, kohdella ihan eri pohjalta, kun on kuitenkin olemassa ristiin annettavat takuut. Sanotaan, että niiden ei tarvitsisi maksaa rahaston saman varoja, koska tässä eh, ne ehkäisevät toistensa epäonnistumisen, mutta meidän on tarkasteltava tälle alalle annettuja poikkeusmahdollisuuksia? Onko kaikilla samat toimintamahdollisuudet? En ole tästä vakuuttunut, jos kyseessä on säästöpankki tai osuuspankki tai sitten toisaalta yksityisesti omistettu pankki. Minusta ajatus on, että yhteydessä pitäisi olla samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille, jotka toimivat samalla markkinoilla. Tätä asiaa on vielä mietittävä. Kiitos. Eh, gracias. Kiitos. Edustaja Ford ja sitten Hübner, Levinson, Högmark, Klimt, Simon, Epping, Feijo ja Podimata ja Lambert. Koska meidän on 40 minuutin kuluttua äänestettävä, niin annan kullekin puhujalle kolme minuuttia puheaikaa. Eli pidemmittä puheita. Seuraavana edustaja Hymner. Ah, gracias, presidente. I just would like to, to start with saying... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että se mitä me olemme komissiosta saaneet on rakentava ehdotus. Se vie meitä kohden sitä, että saamme ne instituutiot aikaiseksi, jotka vielä puuttuvat rahoitusjärjestelmästä, pankkijärjestelmästä Euroopassa. Tämä on siis rakentava, myönteinen lähestymistapa. Tämä on myös se tavoite, johon me pyrimme, eli saamaan eron todelta, toisaalta pankkisektorin ja toisaalta valtionvelan välille. Sitten yhteinen kriisiratkaisumekanismi ja toisaalta elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi. Kriisiratkaisuneuvosto saa tehtäväkseen kriisiratkaisurahaston luomisen. Selkeää ei ole se, mikä on direktiivin ja toisaalta kriisiratkaisumekanismin välinen yhteys. Eli me tarvitsemme selkeät suunnitelmat kriisin ratkaisuksi. Meillä on artikla 7. Kenties siinä pitäisi olla viittaus elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin. Yksi ratkaisu voisi olla se, että kriisinratkaisuneuvostolla olisi tehtävänä tarkastella suunnitelmia, jotka laaditaan elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin pohjalta, eikä suinkaan lähteä liikkeelle tyhjästä. Minusta tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Silvi Coulard totesi, että meillä pitäisi olla mahdollisimman tiivis järjestelmä, mutta kun katsotaan tätä kriisinratkaisuneuvostoa ja sitä, miten päätöksiä tehdään, minkälaiset äänestysoikeudet on jaettu, että niin sitten tulee siihen johtopäätökseen, että jäsenvaltiot, joilla on sitten näitä tytäryrityksiä ja konsernin osia, voivat joutua siihen tilanteeseen, että ne jyrätään äänestyksessä. Kenties voitaisiin pohtia vaihtoehtoja ja ajattelen tässä kahta vaihtoehtoa mahdollisuutta. Jos haluamme pitää kiinni päätöksenteko menettelystä tällaisenaan, niin tietenkin jäsenvaltiot, joilla on näitä tytäryrityksiä tai konsernin osia, voisivat myös ehdottaa kriisinratkaisusuosituksiaan huomioimatta neuvoston ehdotusta silloin, kun kyse on kansallisesta rahoitusalan epävakaudesta. Toinen vaihtoehto olisi se, että tytäryrityksellä olisi äänivaltaa, erityisesti kun kyse on koko pankkiryhmittymän äh, varallisuudesta kokonaisuudessaan, niin että ei synny minkäänlaisia häiriötiloja sitten globaaleille pankkimarkkinoille äh, neuvoston päätöksen takia. Ja sitten vielä kriisiratkaisumekanismin toiminta-ala verrattuna valvontamekanismin soveltamisalaan. Pienet äh, toimijathan jäävät kansallisen valvonnan alaisuuteen. Kankkipankit koos, kokoa tarkastelematta ovat kuitenkin sitten tässä kriisin ratkaisussa mukana. Eli syntyy tietynlainen koordinointiongelma, jos toisaalta on paikallisesti valvottavia pankkeja ja toisaalta globaalisti kriisitilanteessa hallinnoitavia pankkeja. Kiitos. Signora. Kiitos oikein paljon edustaja Hyvner ja sitten sosiaalidemokraatteja edustaa Livingston. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti näkökulma, joka minun mielestäni on liian heikko komission ehdotuksessa. Työntekijän näkökulmaa ei ole mukana siinä määrin kuin sen pitäisi olla. Siltä osin lakitekstiä on vahvistettava. Työntekijät ja heidän edustajansa ovat hyvin keskeisiä sellaisessa tilanteessa, kun pankki joutuu ongelmiin. On hyvin tärkeää, että näille työntekijöiden edustajille annetaan täysi näkemys siitä, mitä tapahtuu ja mahdollisuus rakentavalla tavalla osallistua siihen ja viedä eteenpäin pankin tärkeitä osia tai lakkauttaa pankki hyvissä eh, olosuhteissa. Kommunikaatio eh, työntekijöiden kanssa on, eh, se on osa tätä, se on ylläpidettävä. Ja tässä kriisin ratkaisutilanteessa täytyy konsultoida ja informoida työntekijöitä ja heidän edustajiaan. Minusta on hyvin tärkeää, että me näemme työntekijät osana, tärkeänä osana ja, ja positiivisena asiana, eikä ainoastaan välttämättömänä pahana, kun on kysymys pankeista kriisissä. Muchas eh, gracias, señor. Kiitos. Ja sitten liberaali edustaja Wolf Klintz. Eh, Kiitos. Kun me tarkastelemme pankkien ja tilannetta Amerikassa ja, tai USAssa ja Euroopassa, niin nähdään, että kriisit USAssa ovat olleet suurempia ja että siellä on paljon pankkien yhdistymisiä, mutta siellä on myös lakkautettu paljon pankkeja. Ja mm, Euroopassa näin ei ole pahemmin käynyt, vaikkakin me tiedämme, että tällainen järjestelmä on välttämätöntä ja se tavallaan johtaisi näiden huonojen pankkien, heikkojen pankkien konsolidoimiseen. Ja sen vuoksi me tarvitsemme ehdottomasti tällaista äh, kriisinratkaisumekanismia myös äh, rajat ylittäville pankeille. Mutta se, mitä me tarvitsemme erityisesti, on se, että me tarvitsemme järjestelmän koko Euroopan unionille. Eli että ei niin, että äh, toimimme vain siellä, missä EKP valvoo. Ei, tämä on vain toiseksi paras vaihtoehto. Sen vuoksi demokraattisesti olisi myös äh, hyvä, että äh, kaikki olisivat mukana päättämässä. Me luonnollisesti haluamme yhteisen kriisiratkaisujärjestelmän ja sen vuoksi äh, tällainen verkoston rakentaminen ei minun mielestäni kuitenkaan pysty huolehtimaan kunnollisesta järjestelmästä, koska silloin tulee olemaan hyvin vaikea yhdistää erilaiset intressit ja on hyvin vaikeata toimia nopeasti ja sen lisäksi tullaan riitelemään hyvin paljon rahoituksesta ja yksittäisten osallistujien osista, ikävä kyllä. Se, miten tässä nyt on esitetty esimerkiksi äänten painottuminen äänestyksessä ei ole hyvä, eli että kotivaltiolla olisi yksi ääni. Ei, ei, tämä ei ei, ei, minusta tämä ei ole näin hoidettavissa eikä edes hyväksyttävissä, eikä se ole edes järkevää tämä äänten painotus. Ja itse asiassa se on myös epäoikeudenmukainen. Mitä kuitenkin vaaditaan on se, että meillä olisi tiukkaa harmonisointia kansallisissa rahoitusmekanismeissa ja kriisinratkaisumekanismeissa. Tämä on saatava aikaan, mutta se ei tule nopeasti. Eli meillä on tässä hyvät aikomukset, mutta en usko, että me tulemme saavuttamaan tämän. Together with the last one, so okay. you have uh, until six minutes. Okay. Uh, das ist also... No, tämä on uh, suuri uh, puute. Ja rahoitus, rahoitus tulee aiheuttamaan vielä suuria ongelmia, koska on selvää, että tulevina vuosina, varmaan kymmenen vuoden ajan vielä nämä kriisinratkaisurahastot eivät tule saamaan varoja niin kuin niiden pitäisi. Ja nämä ajatellut väliratkaisut, esimerkiksi vakausmekanismin käytöstä tai muusta, en minä usko. Ei, se, ei tämä ei ole nyt oikeudenmukaista ja minä en ymmärrä, miksi ESM pitäisi tähän yhtäkkiä osallistua, jota esimerkiksi Saksan veromaksajat ovat 27 prosentilla tukeneet. En minä, en minä usko, että kansalaiset hyväksyvät tällaista. Kyllä meidän täytyy tässä löytää toisia varoja ja toisia keinoja. Vielä yksi asia institutionaalisista vakuuksista Minusta tuntuu, että sinä ymmärsit Sveniä väärin. Sven sanoi, että eh, kun hän puhui tässä eh, säästöpankeista ja osuuspankeista, ei hän sanonut, että ne pitäisi ottaa tähän mukaan. Hän sanoisi, että niitä ei pidä pitää poikkeuksina, vaan tavallaan ankkuroida tähän lainsäädäntöön mukaan. Ja olen samaa mieltä. Jos nämä rahoituslaitokset eh, osallistuvat taloudellisesti tähän, niin se voisi olla yksi ratkaisu. Mutta Sven, äh, säästökassat, säästöpankit, äh, niiden täytyy itse eri tavalla ratkaista ongelmansa. Ei käy niin, että ne sanovat, että me kuulumme tähän äh, koko isoon järjestelmään ja veronmaksajat maksavat. Ei tämä, ei tämä sillä tavalla ole hyväksyttävissä, se on ihan selvä asia. Ja sitten vielä viimeinen asia. Toivon, että onnistuisimme kohtuullisen nopeasti selvitettyä nämä juristiset, äh, oikeudelliset äh, epäselvyydet, koska ei voi olla niin, että aina kun me etsimme tietä ja löydämme sen, niin yhtäkkiä sitten juristit kaatavat kaiken. Senior Clinton. Eh, Kiitos, edustaja Klintz. Ja sitten Peter Saivan, sosiaalidemokraattien nimissä kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos Wolf, että sinä sanoit, että nämä juristien tai oikeudelliset epäselvyydet ovat tässä aina este. Mutta eh, tällä hetkellä kaikkein eh, suurin uhka kansalaisille Euroopassa ei ole pankki tai pankkiunioni, vaan eh, Saksan liittohallitus, joka estää kaikki mahdolliset päätökset ja joka estää kaiken edistys edistyksen ja he kaatavat myös äh, oikeusperustat esimerkiksi kriisirahastolle ynnä niin. Jos kaikki vain hylätään, niin ei päästä milliäkään eteenpäin. Ja yhdestä asiasta me ainakin olemme täällä samaa mieltä, eli veronmaksajien niskaan tätä ei tule nyt kaataa. Ja haluaisinkin Wolfgang Schäubleltä kysyä, haluaako hän, että tässä joudutaan tällaisen noidankehään. Jos ei, niin silloin Berliinistäkin pitäisi tulla jokin rakentavia ehdotuksia ja myönnytyksiä. Me kaikki taistelemme oikean tien puolesta, mutta sitä estetään. Minä toivon, että Berliinissä seuraavien vaalien jälkeen todellakin herätään ja pyritään rakentavasti löytämään ratkaisuja. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Epping. wel, voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minua huvittaa aina kun kuulen saksalaisten puhuvan juristeista ja muistuttaisin heitä, että Martin Luther joskus sanoi, että juristit ovat ikäviä kristittyjä. Eli no, ehkä meidän pitäisi välillä vähän luottaa vähemmän meidän omiinkin juristeihimme oikeusyksikössä. Haluaisin eh, esittää yhden kysymyksen. Me kannatamme pankkijärjestelmän valvomista todellakin ja me kannatamme myös eh, kriisin ratkaisua niin, että pankit saadaan toimimaan. Ja tähän kuuluu tämä rahasto myös. Kysymys kuuluukin, millä tavalla tämä rahasto eh, täytetään tavallaan, koska pankkiunionissahan on kaksi vaihetta, valvonta ja kriisinratkaisurahasto mutta sitten sanotaan, että myös äh, tähän tulisi kolmas osa, eli tämä eurooppalainen takuujärjestelmä. Klints äh, edustaa maata, joka ei tätä äh, tue, tätä takuujärjestelmää ei Alankomaat liioin. Mutta tuntuu siltä, että esittelijä kaikin keinoin tavallaan takaoven kautta yrittää saada aikaan tällaisen eurooppalaisen takujärjestelmän. Äh, hän puhuu täällä äh, tällaista äh, luotto mahdollisuudesta, luottolinjasta, miten se täytetään ESMn kun Ja tätä kautta se tulisi aika raskaaksi esimerkiksi saksalaiselle veronmaksajalle. Koska ESM, eihän sen tehtävä ole pelastaa pankkeja. Alun perinhän kysymys oli se, että ESMllä ei ole mitään toimivaltuuksia pelastaa pankkeja, mutta joka tapauksessa se joutui siihen Espanjan valtion kautta. Haluaisin lisätä tähän, että ESM on käytetty nyt pankkien pelastamiseen. Barnier puhui eh, eilen tällaisesta eh, julkisesta backstopista, turvaverkosta, ja että tästä takuujärjestelmästä en ole kuullut niistä sen enempää, mutta siihen suuntaan nähtävästi nyt ollaan menossa. Ja minua tämä huolettaa, koska tällainen järjestelmä huolehtii siitä, että suuremmat pankit varmasti ottavat suurempia riskejä, koska he tietävät, että on rahasto, joka auttaa heitä, jos tulee ongelmia. Ja nämä suuret pankit ovat usein myös monissa jäsenvaltioissa tällaisia poliittisiakin klustereita, joten en halua, että että tämän rahaston kautta mennään tällaiseen takuujärjestelmään. Kiitos, edustaja Epping. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että tämä mietintö menee oikeaan suuntaan ja se voi antaa lisää varmuutta pankkijärjestelmälle. Tämä on hyvin tärkeä asia, erityisesti kun EU:ssa on voitu nähdä, miten hallinnoitiin Kyproksen kriisi. Tätä mietintöä on hyvin tarkkaan tutkittava jos ajatellaan esimerkiksi neuvoston päätöksentekojärjestelmiä, äänestystapoja, näihin on viitattu. Niitä on muutettava niin, että huomioidaan myös parlamentin toimintamahdollisuudet tuossa yhteydessä. Pankkien kriisinratkaisu rahasto rahastoa on mietittävä lisää. Sitä rakentaan kymmenen vuoden ajan. Pankit osallistuvat tähän rakentamiseen pystyttämiseen, mutta meidän pitää miettiä sitä, mitä kaikkea tehdään siinä tapauksessa, että näiden kymmenen vuoden aikana tulee eteen suuri ongelma. Tarvitaan sellainen ratkaisu, joka antaa takeet näille kymmenelle vuodelle, mutta myös tällä hetkelle tämä on aloitusvaihe, joka lähti liikkeelle hitaasti. Ja olisi hyvä, jos esittelijä voisi miettiä myös sitä, voidaanko löytää yhteisötason ratkaisu näin mahdollisiin ongelmiin, joita tulee esille tällä aloituskaudella. Ja sitten tämä mietintö yhdessä Höckmarkin mietinnön kanssa pyrkii löytämään näitä peilin ratkaisuja liittyen velkakirjan arvon alaskirjauksia, mutta tarvitaan kaikille paremmat takeet. On totta, että veronmaksajat on poistettu pankkien kriisin ratkaisusta, mutta nyt tarvitaan sellaisia malleja, joilla voidaan antaa takeet myös tallettajille. Tämä on hyvin tärkeä asia pankkiunionin kannalta. muistuttaisin vielä, että tallettaja ei saa unohtaa. Tämä on hyvin tärkeää. On varmistettava se, ettei talletuksia tule käyttää liikaa. Ja haluaisin varmistaa siitä, että esittelijä on kanssani tästä asiasta samaa mieltä. Hyvä esittelijä, varmasti löydämme sellaisen ratkaisun, että tallettajat suojataan paremmin. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Elisaa esittelijän ominaisuudessa siitä, miten keskittyneesti hän on tätä työtä tehnyt ja siitä tavasta, jolla hän on käsitellyt tätä merkittävää lainsäädäntöosasta. Pankkiunioni lainsäädäntöpaketti on yksi kaikista tärkeimmistä institutionaalisista interventioista, joita me olemme sitten emun synnyttämisen toteuttamassa. Tämä on minun mielestäni aivan yhtä tärkeää kuin euron luominen. Meillä on jo valvontamekanismi, josta Strasbourgissa äänestettiin Barnier eilen ja esittelijä tänään ovat korostaneet sitä, että pankin kriisin ratkaisu ja yhteinen kriisiratkaisumekanismi ovat todellakin tärkeitä, jos me aiomme saada todellisen pankkiunionin aikaiseksi. Tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, yhteistä sääntökirjaa valvonnan avuksi ja tarvitsemme sen, että pankit toimivat äh, finanssipoliittisesti vakalta pohjalta, terveeltä pohjalta ja varmistamme sen, että kansallisesti pankkialan valvojat toimivat verkostona yhteydessä toinen toisiinsa. Jos nyt muistelemme sitä, mitä Kyproksessa tapahtui, niin on, on tärkeää, että tämän tapaiset tilanteet voidaan jatkossa välttää. Me emme halua sirpaloitumista. Me haluamme välttää riskit, haluamme välttää eriarvoisuutta toisaalta eteläisten ja toisaalta pohjoisten rahoitusalan laitosten välillä. Niin kuin kollegat muistavat, riski tietyissä maissa voi aiheuttaa vaaroja myös niihin maihin, jotka tarvitsevat likviditeettiä, ja tämä voi johtaa sitten liiallisen korkeaan korkotasoon joka puolestaan estää investointia pk-yrityssektorilla. On elintärkeää, että autamme EUta ja sen taloutta kokonaisuutena elpymään, ja näin EU kokonaisuudessaan on kilpailukykyisempi. Oikeastaan voisin tukea Feijon äsken esittämiä kommentteja. Olen sitä mieltä, että varjoesittelijöitä sitten kommentit, kaikki menevät samaan suuntaan. Sitä haluaisin korostaa, että pankkijärjestelmä on jatkossakin sirpaloitunut ja haavoittuvainen, jos viivyttelemme liiaksi. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että aikaa toki tarvitaan ennen kuin tämä puitteisto on täysin toimintakykyinen. Minusta meidän on tutkittava niitä mahdollisuuksia, joita meillä on sisällyttää sääntelyyn jonkinlaisia siirtymämääräyksiä. Niitä tarvitaan, kunnes kriisinratkaisurahasto on päässyt toiminta kykyiseksi. Minun ajatukseni olisi sellainen, että näin siirtymäkauden aikana aina siihen saakka, niin kuin juuri totesin, kriisinratkaisurahasto toimii täydellä kapasiteetilla, niin vakausmekanismi voisi olla tämä väliratkaisu ja se auttaisi pankkien pääomittamisessa. Toki tähän liittyy lukuisia ehtoja, mutta jonkinlainen sopimus siirtymäkaudesta tarvitaan ennen kuin EKPn eh, eh, e stressitestit toteutetaan. Voi olla, että stressitesteistä tulee ilmi kielteisiäkin tuloksia, ja tämä sitten voi pahentaa ristiriitoja, jolle me ole valmiita toimimaan ennen vaikeuksia. Kiitos. Kiitos edustaja Podimata ja sitten EPPn edustaja Högmark. Kiitos oikein paljon ja kiitos esittelijän johdonnosta ja muillekin kiitokset. Minulla on muutama kommentti. Haluaisin vain korostaa sitä, mitä Roferrera sanoi, eli että tämän pitää olla nyt yhteen sopivaa elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin kanssa. On varmistuttava siitä, että minkälaisia epäilyksiä ei tule siihen näiden, mitä sääntöjä sovelletaan. Ja sitten toinen ajatus. Tämä liittyy nyt siihen, mitä täällä on sanottu. Joskus puhutaan rahoitusalasta ikään kuin se olisi irrallaan taloudesta yleensä. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Ei tämä ole mikään erillinen osa, vaan se on osa taloutta. Ja yleensä nämä kriisit, joista puhumme, tulevat esille silloin, kun taloudessa on ongelmia, kun varainarvo laskee ja niin poispäin. Kaikki tämä sitten eh, heijastuu rajoitusalalle. Joskus rajoitusala ei toimi oikein ja tilanne pahenee, mutta on hyvin tärkeää nyt muistaa, että tässä on tämä tällainen kokonaiskuva. On ymmärtävä, että kun on systeeminen kriisi, niin joskushan täällä puhutaan ikään kuin jossain pankissa olisi kriisi, ainoastaan siinä pankissa, mutta kun kyseessä on systeeminen kriisi, niin tämähän on stressaava koko taloudelle ja siinä tapauksessa on varmistettava, että ei tehdä ainoastaan kriisinratkaisupäätöksiä, vaan myös kriisinratkaisukykyä on löydettävä. Ja nyt on varmistettava se, ettei mennä sellaiseen tilanteeseen, jossa toimijat ja viranomaiset ja hallitukset ajattelevat, että joku muu ratkaisee nämä ongelmat, joita tämä joku muu ei kuitenkaan kykene ratkaisemaan. Kun meillä on suuri systeeminen kriisi, niin on oltava tietoisia siitä, että jopa suuri Euroopan kriisinratkaisurahasto ei ole riittävän iso näitä ongelmia ratkaisemaan. koska on vaarallista, jos ajattelemme, että no, tämä ongelma vain siirretään Euroopan tasolle, mutta tämä asia on otettava suoraan Euroopan tasolla käytössä olevat rahat, jos on suuri systeeminen kriisi, no ne eivät tule riittämään näiden ongelmien ratkaisemiseen. Ja siksi on hyvin tärkeää tehdä selväksi juristi se, mitä kussakin tapauksessa on tehty, jotta voidaan toimia selkeästi. Tarvitaan oikeudellinen selvyys kunkin tilanteeseen. nyt on olemassa sellainen vaara, että tämä, tämä teksti saadaan valmiiksi ennen kuin elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi on valmis. Ja sitten on myös sellainen vaara, että me liikaa luotamme siihen, mitä voidaan saada aikaiseksi tällä. Yksi ongelma, joka voi tulla esiin, on esimerkiksi se, että että pitää miettiä, miten tapahtuu siinä, mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että komission on tehtävä päätöksiä, jotka liittyvät sitovan välittämiseen, sillä ei saa unohtaa, että mekanismi on komission alainen ja tämä tulee luomaan epäselviä tilanteita. Ja sitten puheenjohtaja on tehtävä myös selväksi suuressa pankkikriisissä, eikö jäsenvaltiolla ole minkäänlaista vastuuta tuossa tilanteessa. Jos meillä on suuri systeeminen kriisi, niin mitä teemme sen suhteen, että toistaiseksi tulee olemaan erilaisia kulttuureja ja rakenteita euroalueen sisä- ja ulkopuolella, vaikka kuitenkin tiedämme, että meidän pankkijärjestelmämme on rajat ylittävä myös tässä mielessä. Ja me odotamme paljon kriisiratkaisulta, mutta ehkä meillä on vain odotuksia ja uskoa, mutta jos luottamusta ei ole tarpeeksi, emme ole tarpeeksi uskottavia, niin sitten emme pysty ongelmia ratkaisemaan. Ja minä haluaisin siksi korostaa esittelijälle ja varjoesittelijälle, että tarvitaan tähän oikeusvarmuus, oikeusta selveyttä ei voida sanoa, etteikö tässä ole minkäänlaisia juridisia ongelmia ja ne hoidetaan noin vaan. No mutta ei, ei näitä asioita tällä lailla hoideta, vaan on todellakin noudatettava eh, niitä oikeisia sääntöjä, jotka ovat olemassa, sillä muuten me viemme tämän järjestelmän uskottavuutta. Kiitos. Kiitos Gunnar. Ja sitten Philip Lambert vihreistä. Thank you, Pablo. Kiitos Pablo. Muutama seikka Ensinnäkin selkeydestä ja uskottavuudesta. Ensinnäkin kriisin ratkaisurahaston koko. Meidän on tässä määriteltävä selkeästi linja, mihin tätä rahastoa käytetään. BRDssä meillä on neuvostossa ja parlamentissa erilainen kanta. Neuvosto näkee tämän rahaston lähteenä pankkien pääomittamiselle, toisin kuin me. Tällä luonnollisesti on vaikutus myös rahaston kokoon. Onpa sitten vastaus mikä tahansa, niin koko joka tapauksessa on liian pieni. Lisäisin tähän sen, että voin yhtyä niiden huolen, jotka totesivat, että jos rahastosta tehdään liian suuri, niin voi olla, että se on vääristynyt kannusten pankille toimia väärin. Ne tietävät, että että niillä on kollektiivinen vakuutus tällaista tilannetta vastaan. Ja samantapaisesti, jos rahasto on liian pieni, niin sitten tulee jonkinlainen paperitiikeri. Eli pitää löytää tasapaino toisaalta sen suhteen, että on, on riittävän mukava, mutta ei liian mukava. Äkkipäätä tuntuma on sellainen, että nyt ei ole vielä tässä, tätä tasapainoa löytynyt. Tässä ensimmäinen vaikutelmani. Toinen kommenttini liittyy siihen, että en ymmärrä, miksi komissio on kopioinut neuvoston version, joka ei ole mikään ystävällinen ele parlamenttia kohtaan. En muista, että SSM-tekstissä äh, olisi kopioitu srd nelosta, eli miksi nyt sitten lähdetään kopioimaan tähän tekstiin että näitä asioita. Toki siihen voidaan viitata, mutta ei voi olla, että syntyy tällaista päällekkäisyyttä eri lakitekstien välillä. Voimme antaa indikaatiota siitä, että säännöt ovat erilaiset toisaalta mukana olevien ja ulkopuolisten maiden kanssa suhteessa kolmansiin maihin. Ja yksi seikka, joka ei ole vielä noussut esille, on se, että tietänette, että kriisiratkaisuviranomainen tai kompetentti viranomainen joutuu tarkastamaan instituutioiden maksukyvyttömyyden. Meistä tämä on hyvin vakava tehtävä. Jos kuvitellaan, että tehdään kriisien ratkaisusuunnitelma, joka ei sitten toimikaan, niin on kaksi mahdollisuutta. Joko pyydetään pankkia korjaamaan suunnitelmia niin, että se sopii pankin tilanteeseen, mutta me uskomme, että tietyissä tapauksissa emme pysty tällaista systeemistä pankkia ää, ikään kuin likvidoimaan, ratkaisemaan kriisiä. Miten vältämme sen, että meillä syntyy systeemisiä vaikutuksia, joka asettaa uhanalaiseksi koko järjestelmän. Osana SRM täytyisi olla jonkinlainen ö, mahdollisuus siitä, että jos katsotaan, että pankki on liian suuri tai yhteydet ovat liian laajoja, niin sitten pankin pankki täytyy kutistaa sopivaan kokoon niin, että kriisi voidaan ratkaista. Me tarvitsemme äh, kurinalaisuutta maiden kesken ja uskoisin, että tätä kautta 80 prosenttia ongelmista voitaisiin ratkaista. Pidän myös mielessäni omalta osaltani, että tämä teksti liittyy yksittäisten pankkien kriisin ratkaisuun. Silloin kun kyse on systeemisistä kriisistä, niin silloin äh, peli on aivan toista luokkaa. Eikä pitäisi yrittää ratkaista systeemisiä kriisejä pelkästään tämän tekstin avulla. Kiitos. Gracias, eh, señor Lambert. Kiitos, edustaja Lambert. Minäkin haluaisin esittää joitain lyhyitä kommentteja tässä vaiheessa. On selvää, että tarvitsemme tätä oikeusvarmuutta – mitä moni on kuuluttanut, mutta on myös hyvin tärkeää noudattaa pankkiunionin toisen pilarin sääntöjä, niin kuin keskuspankinjohtaja sanoi eilen Saksassa, pankkiunionin toisen pilarin täytäntöön panoa nopeuttaisi talouden elpymistä. Minä voin täysin yhtyä EKPn johtajan tässä mielessä ja tämä pitää asettaa tässä valikunnassa ja parlamentissa etusijalle, eli talouden elpyminen, erityisesti tässä tilanteessa, joka nyt vallitsee. Tämä parlamentti ja tämä valiokunta on koko tämän kauden aikana korostanut eh, valvontaa, sixpackia, tuupäkkiä eh, on tuotu esiin, meillä on nyt vielä viimeinen suuri haaste tällä kaudella. Uskon, että tämä on todellakin suurin haaste ja siksi on hyvin tärkeää toimia odotusten mukaisesti. Ja nyt haluaisin kääntyä esittelijä Ferran puoleen. Annammeko komissiolle lyhyesti puheenvuoron, sillä varmasti jotkut kollegat ovat täällä pyytäneet komissiolta kannanottoa. Näin siis pidemmittä puheita Ensin komissio saa puheenvuoron ja sitten lopuksi taas uudelleen esittelijä Ferreira. Thank you. Thank you, Chairman. Eh, and thank you also. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset edustaja Ferreiralle ja kaikille niille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja tuoneet rakentavan näkemyksensä esiin. Kuten puheenjohtaja sanoi, tämä ehdotus on komissiolle hyvin tärkeä meidän mielestämme tämä on kolmas pilari pankkiunionissa ja tätä pilaria Tämä pilari on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Sen vuoksi me olemme tässä nyt painostaneet kovasti neuvostoa ja uskomme, että parlamentille tulee tässä myös aika lailla paineita löytää kunnollinen ratkaisu tähän ehdotukseen mahdollisimman nopeasti. Olemme seuranneet mielenkiinnolla käymienne keskusteluita komissiolle on tärkeintä se, että tässä ehdotuksessa on mukana kaikki näkökulmat eh, liittyen keskittämiseen. Me haluamme yhteisen viranomaisen ja eh, yhteisen rahaston. Tämä on mielestämme paras ja soveliain keino hoitaa näitä asioita. Me haluamme myös selventää, että tämä ehdotus rakentuu tämä perustuu pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiiville ja kriisiratkaisurahastolle. Kaikki tämä löytyy tästä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä, joka tulee olemaan pankkiunionin tavallaan käsikirja eli BRRD, pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi. On tärkeää, että me pääsemme tässä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Olemme myös sitä mieltä, että tässä on tiettyjä asioita, joista on keskusteltava vielä edelleen liittyen äh, äh, näihin äh, fiskaalisiin seuraamuksiin, finanssiseuraamuksiin on puhuttu muista maista, ulkopuolista maista. Ja komissio on valmis lähtemään rakentavaan keskusteluun näistä <clears throat> asioista. Ja sen lisäksi me odotamme mielenkiinnolla edustaja Ferreiran mietintöä ja seuraamme keskusteluita tässä valiokunnassa. Eh, gracias, señor eh, Fornes, en nombre de la comisión. Kiitos komission edustaja viimeisenä sitten edustaja Ferreira. Olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. Eu penso que esta discussão foi muitíssimo útil. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on ollut todella hyödyllinen. Minä olen kirjannut tarkkaan ylös kaiken sen, mitä täällä on sanottu, kaikki esiin tulleet huolet. Meillä on paljon kaikenlaista, joka avulla voimme nyt pyrkiä parantamaan komission tekstiä. Minä vielä toistan se, mitä aluksi sanoin. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentti haluaa rakentavasti käsitellä tätä asiaa ja meillä on myös periaatteellinen sopu näistä yleistä puitteista, mitä komissio esityksessään esittää. Haluaisin ainoastaan mainita muutaman aiheen, jotka täällä on mainittu monesti. Minulla on tässä lyhyt aika laatia tämä mietintö ja huomioinne. Niin kuin aluksi sanoin, neuvoston johtajista on kyse ja toisaalta sitten eh, raportointi ja sitten neuvoston ja komission välinen suhde. Tämä on toinen asia, joka on hyvin tärkeä. Minä ymmärsin tämän hyvin selvästi. Ja sitten toinen asia, joka on hyvin tärkeä tämä keskusjärjestelmän osalta ja johon on meidän kesken löydettävä lisäselvyyttä, yhteinen valvonta vie siihen, että tarvitaan myös yksi ainoa kriisinratkaisujärjestely ja yksi ainoa kriisinratkaisurahasto. On kuitenkin muistettava, että tämän rahaston tehtävä ei ole se, että se olisi ikään kuin pelastus- tai lunastusrahasto, vaan kriisinrat siis kriisinratkaisurahasto ei tule veronmaksajien tilalle, vaan kriisinratkaisurahasto tekee kriisin ratkaisun toimet, mutta se ei kuitenkaan maksa. Sen pitää olla yhteydessä koko pääomitusjärjestelmään, joka on jo olemassa. Minä haluaisin tehdä tämän selväksi. Jotkut tästä puhuivat ja sanoivat, että on varmistettava, että alusta alkaen rahaston on oltava vakavarainen. Ja kun puhuimme tässä eh, budjettikohdasta, niin tämä ei nyt tarkoita sitä, että veronmaksajien pitäisi alusta alkaen rahoittaa, ei päinvastoin kyseessä on, että tällä tavoin voitaisiin sitten rahoisin siirtää, kun vakavarautta on lisää. Me olemme sellaisessa tilanteessa, että veromaksajat pelastivat pankkeja ja nyt menemme siihen, että omistajat ja osakkeenomistajat menevät bail-in eh, järjestyksessä pankkia pelastamaan ja ajatus on helpottaa rahoitusta, mutta rahoitus tulee siis pankkialalta. Tarkoitamme sellaisia määrärahoja, jotka olisivat käytössä, jotta rahasto ei joudu siihen tehtävään, johon edustaja Lambert viittasi. Ja sitten pääomittamis, uudelleen pääomittamiskriteerit yhteisen valvontamekanismin osalta nämä ovat tunnettuja ja liittyvät koko järjestelmän toimintaan, eli markkinoiden, sisämarkkinoiden vakaus, näitä sääntöjä ei voida kiertää ulkoisin tekijöin. On huomioitava kaikki säännöt, jotka kaikkien on tunnettava, niin on oltava avoimia yhteisiä sääntöjä. Mitä tulee sitten järjestelmän voimaan astumiseen, meidän on oltava varovaisia. Jos ajatellaan siirtymämekanismia ja järjestelmää, meillä on rahaston vakavaraisuus, joka on mainittu, ja sitten tämän järjestelmän yhteydet kansallisiin rahastoihin, joita tällä hetkellä on olemassa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja toinen oleellinen seikka tässä keskustelussa on se, että pyritään siihen, että tämä järjestelmä toimii yhdenmukaisella tavalla, jos ajatellaan tätä toista direktiiviä, jota Gunnar Högmark työstää ja tämä lainsäädäntöteksti, jota käsittelemme me. Ja mainitsen taas vielä, mitä edustaja Lambert sanoi, eli että tämä teksti, joka meillä on esitetty, on neuvoston teksti ja se on joltain kohdin ongelmallinen. No meidän on varmistettava, ettemme nyt liiaksi etäänny tästä toisesta direktiivistä, josta neuvotellaan, eli tämä pelastus, Meidän on varmistettava se, että tässä toimitaan yhdenmukaisesti. Ja Rova Gular puhui myös keskuspankista, EKPstä. Nyt on myös oltava samansuuntaista eh, toimintaa ja on helpotettava toimivallan siirtoa ja niin kuin Danuta Hymner ja muutkin sanoivat, on huomioitava IEB ja pankit, jotka ovat järjestelmän sisällä ja sen ulkopuolella. Haluaisin myös sanoa, mitä Ludvigson eh, sanoi. Eli jos ajatellaan kriisin ratkaisutilanteissa valitsevaa sosiaalista vastuuta. Tämä vaikuttaa toiseen direktiiviin ja tämä on meidänkin huomioitava ja on otettava tarkastelulauseke, tarkastuslauseke mukaan. Kun halutaan edetä nopeasti, ei pidä kuitenkaan vaarantaa työmme laatua ja varmasti sihteeristön avustuksella pääsemme eteenpäin ja on mietittävä sitä, miten voimme nopeuttaa työtämme, mutta emme, ei meidän kannata mennä neuvoston edelle, siellä muuten joudumme neuvostoa odottelemaan. On selvää, että nämä aiheet, joita käsittelemme, ovat hyvin herkkiä, arkaluontoisia, eikä saa nyt laatua vaarantaa vain siksi, että edettäisiin nopeasti. Ei nyt enää voi nopeuttaa työtä siitä, mitä nyt on suunniteltu. Meidän on huomioitava kaikki nämä eri elementit. Minä aion noudattaa aikataulua, pyrin nopeuttamaan työtä, mutta en kuitenkaan halua laatua vaarantaa, sillä meidän on huomioitava hyvin paljon erilaisia elementtejä. Ja nyt lopuksi haluaisin enää kiittää kaikkia heidän panoksestaan emme voi unohtaa nyt tässä sitä keskeistä seikkaa, että meillä on yhtenäismarkkinat, tarvitsemme vakaat, vakaan rahoitusjärjestelmän, josta on todella hyötyä reaalitaloudelle ja niin, että samanaikaisesti suojataan veronmaksajat ja laitosten omistajat ja osakkeen omistajat ja pankki allaan niiden jouduttava maksu miehiksi näissä kriisinratkaisutoimissa. Emme myöskään saa unohtaa sitä, että on tärkeää, että kansalaiset, jotka ovat rahapankkiin tallettaneet, suojataan. Voin myös yhtyä siihen, että Yhdysvaltain fdd järjestelmä on sellainen, mihin Euroopassa on myös pyrittävä. Tiedän, että tämä on täällä sanottu, se tulee usein esille, on hyvin tärkeää, että tallettajan, yksityisen tallettajan varat suojataan ja myös PK-yritykset eikä saa vaarantaa luottamusta, kun lähdetään tällä uudella tavalla hallinnomaan pankkia. Haluaisin kiittää vielä kaikkia. Haluaisin kiittää myös komissiota ja toivottavasti tällä rakentavalla tavalla pääsemme hyvään lopputulokseen ja saamme tämän vaalikauden loppuun sillä lailla, että pankkiala on paremmassa kunnossa kuin nyt. Kiitos. Niin meillä on 14.10. esittelyn tarkastelu ja 18.10. on jätettävä tarkistukset. 25.11. äänestetään valiokunnassa ja maaliskuussa täysistunnossa pidetään loppuäänestys. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla ilmoitusasiat. Mitä tulee toimivalta eh, ristiriitaan Ekon ja Libe-valiokuntien välillä rahanpesudirektiivissä ja rahansiirtodirektiivin osalta puheenjohtajakokous on päättänyt 12.9. pidetyssä kokouksessa, että toimitaan säännön 51 nojalla ja näin on sellainen menettely, jossa on yhteisiä kokouksia molempien valiokuntien kesken. Limbe-sihteeristö ja meidän sihteeristömme esittää kohta uuden aikataulun näille yhteisille mietinnöille, joilla vastustetaan äh, rahanpesua ja käsitellään rahansiirtoasioita ja näin viimeistään tammikuussa olisi äänestys ja asia saataisiin tällä kaudella loppuun tarkistuksia ei siis tästä syystä käsitellä tämän päivän kokouksessa. Ja sitten tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa. Ekon valiokunta pitää tänään tapaamisen kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on osa sitä työtä, kun käsitellään ohjausjaksoa vuoden 2013 painopisteet. Tässä on Elisa Ferreira esittelijänä. Tämä tapahtuu tärkeään aikaan, sillä maakohtaiset suositukset, jotka neuvosto hyväksyi ennen kesälomaa, pitää panna täytäntöön eh, budjettiesityksessä EU-maissa, kun näillä voi olla, näillä päätöksillä voi olla vaikutuksia muihin jäsenvaltioihin, on tärkeää keskustella eh, yhdessä 2013 ohjausjakson tuloksesta. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan, kohta 9. 2014 kokouskalenteri luonnoksen hyväksyminen Ekon valiokunnalle. Teillä on tämä edessä ne tuskinpa kukaan vastustaa. Näin pääsemmekin sitten kohtaan 10 estyslistalla äänestykset kohta 10. Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat. Tässä esittelijä on Pervance Beres ja sitä on lykätty myöhempään vaiheeseen. Näin pääsemme päiväisiin äänestyksiin. Lopullinen kompromissi koskien sukupuoli ja kauman tasapainottamista. Jos teille sopii, niin tarkistamme Toimivatko äänestyskortit? Äänestys alkaa. Koeäänestys. Anteeksi, kyllä. Hyvä. One socialist, okay. Sven, you have the car? Okay, so is... Sven, onko sulla kortti? Hyvä. I, hänellä siis ei ole ikään Robertsille myöskään. Eli nyt siis tämä koeäänestyskierros alkaa. One more? No. Vielä kerran, niinkö? Ei. Tenemos 47. Ah. Ya, perfecto. So, we move uh, compromise A, those in favor Kompromissi A puolesta. Sven, niin, joo. Niin, esittelijää vaatii puheenvuoroa. Edustaja Smith. Thank you very much. Uh, I ask... Kiitos. Haluaisin todeta, että tämä on todellakin parlamentaarinen kompromissiteksti. aloitin joskus taannoin ja sain työn päätökseen tässä joku aika sitten. Olen työstänyt tätä pitkän aikaa. Ja kyllä täytyy kuunnella kompromisseja, jos haluaa saada jotain aikaiseksi. Haluan kiittää varjoja, sihteeristöä, aivan erityisesti hyvästä työstä ja toivon, hyvät kollegat, että loppujen lopuksi saamme aikaiseksi mietinnön, koska sehän on tässä oleellista. Muutoin me istuskelemme täällä rampoina, ankkoina ja katsomme, kun maailmassa tapahtuu monenmoista. Kyllä varmasti halutaan osoittaa tästäkin mietinnöstä joitakin kohtia, jos haluaa tulla uudelleen valituksi parlamenttiin. Kiitos edustaja Schmidt ja pyydän anteeksi, että unohdan teille puheenvuoron. Näin pääsemmekin äänestyksiin. Ensinnä kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta, eh, neljässä osassa. Osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko vielä tarkistaa? Hyvä, tämä kolmas kohta. Tarkista. Te siis vastaan ja vastaan Pervans ja Sven myös kaksi lisää, eli lopetamme äänestykseen hyväksytty. Osa neljä, sullen tarkistus esittelijältä. Jos kukaan ei vastusta, äänestämme siitä puolesta vastaan. Tyhjää mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Täällä vielä Sven ja Pervans vastaan. Lopetamme äänestyksen. Hylätty. 22 puolesta 23 vastaan. Näin poistamme kappaleen viisi, niin kuin kompromississa esitetään, ja pääsemme kompromissiin D. Anteeksi. Okay, we vote the compromise. Uh, with... Äänestämme kompromissista ja siellä on sana shall, eli niin kuin siellä nyt lukee kompromissi liittyen kappaleeseen viisi. Puolesta siis tässä muodossa, nykymuodossa. Äänestämme kappaleesta viisi puolesta vastaan, tyhjää. Nyt on vielä tarkistettava. Äänestys alkaa. Pervans ja Sven vastaan, eli kaksi vastaanta lisää. Äänestys päättyy. Hylätty. We go to compromise D. Kompromissi D seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta excuse me, we vote amendment 234 for Niin, siis äänestämme tarkastuksesta 234, pyydän anteeksi puheenjohtajan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F. Kompromissi F, niin kiitos Jean-Paul puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty ja kompromissi, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen. Excuse me, point of order. And uh, as we rejected... Niin, menettelytapa asia vielä, kun hylkäsimme kappaleen viisi kompromississa C. Meidän on nyt äänestettävä tarkistuksista kostakin erikseen. Ja kaikki ovat poistoja, paitsi tämä viimeinen 194, niin aina tarkistus, josta on äänestettävään 194 sivulta. Neljä se löytyy. Me hylkäsimme kappaleen 5 ja siksi meidän pitää yksittäin äänestää tämän kappaleen tarkistuksista. Ja koska kaikki niistä paitsi yksi ovat ehdotuksia poistosta ja sen takia äänestämme ainoastaan 194 tarkistuksesta. Tuliko selväksi? Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Pyydän anteeksi tästä sanapuheenjohtaja ja näin pääsemme eteenpäin kompromissiin H kohta kohdalta osa 1 puolesta. Niin, totta. Tar- vielä johdantason kappaleet 54 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 56 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko tarkistaa 55 vielä? Koska 55, niin. So we check. Kyllä, tarkistetaan 56. 56 was adopted. Ah, 56 was adopted, so... Tämähän hyväksyttiin, eli tämä on selvä. No niin, anteeksi vaan. Eli näin pääsimme kompromissiin 55 Voitteko selkeyttää, onko 55 ja 56 ja molemmat hyväksytty? Kyllä ne hyväksyttiin. Like... Minusta tässä oli sama enemmistö ja haluaisin, että se tarkistettaisiin. Okay. Ei 55 sosiaalisti ja EP äänestivät vastaan. Eikö teillä ollut plussa? EP? Ei. Cool. Would... Kyllä siellä oli plussa. Sen takia kiistankin tämän 55 tuloksen. So amendment 55. No 55. Tarkistus 55 sähköisesti. So per seven against and Sven, you vote? Sven, we are checking 50. Sven, nyt äänestetään 55. Pervans äänestää vastaan ja Sven, Sven äänestätkö? So we close the vote. <laughs> rejected. and is rejected. Hylätty. 55 hylätty ja 56 hyväksytty. Kompromissi H on seuraava. Kolmessa osassa osa 1. Kahdessa osassa anteeksi. Ykkösosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä osa kaksi. No. Täällä on kaksi ääntä puolesta, Pervans puolesta. 23 puolesta, 22 vastaan, eli hyväksytty. Näin sitten kompromissi I Kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L tässä pyydetään kohta kohdalta äänestystä EPPltä. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraan kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q kohta kohdalta pyyntö sosiaalidemokraatilta kolmessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistetaan ykkösosa Q-kompromissista. Eh, Sven, you vote? Äänestätkö Sven? Vastaan. Kaksi lisää vastaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä. Kohta kaksi. Pervans ja Sven, äänestätkö puolesta? One in favor, one against. We close the votes. Yksi puolesta, yksi vastaan. Äänestys päättyy. So is eh, adopted part three. Hyväksytty kohta kolme tai osa kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi X puolesta, anteeksi, kompromissi X kahdessa osassa. Ensin ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. X kakkososa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä osa kaksi kompromista X. kaksi vastaanta lisää. Niin, jatkakaa vaan äänestämistä. Vielä pari, äänestys päättyy. Eli hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi Y Edustaja Koses. Pas Dieu dans, les, dans le dos, mais il semble que nos amis... Näyttää siltä, että sosialistit olisivat tässä äänestyksen alusta saakka olleet äh, yksi liikaa. Voidaanko valiokunnan kokoonpano tarkistaa? Le secretariat is gonna count. Sihteeristö laskee Enpä usko, kylläkään. Emme. Sihteeristö katsoo asiaa ja ei, ei käy. One more. Yksi sosiaalidemokraatti lisää, mutta hän ei äänestä täällä. Ludvigson ei äänestä. Tuliko selväksi, Koses? Jos puheenjohtaja näin sanoo, tehän te näette tilanteen. La machine donne bien le Mutta kyllä äänestyskoneen nämä kaikki kirjaa. Näin kone ja sihteeristö sanoi, että kaikki kunnossa. Tämä on uskottava. Sitten jatketaan puheenjohtaja. No kiitos paljon. Kompromissi Y puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Z. Kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkistus 51. Edustaja Klever haluaa käyttää puheenvuoron. The vote and we give you the floor later. Äänestetään ensiksi ja sitten voitte puhua. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin äänestämme tekstistä näin muutettuna puolesta. Ja edustaja Klever haluaa käyttää puheenvuoron. One sentence. Um... Ihan vain yksi virke. Haluaisin äänestysselityksen SND-ryhmän puolesta tämän äänestyksen hyvä lopputulos kompromissista se, joka oli meille avainäänestys. Haluaisin ehdottaa ryhmälle, että äänestämme tämän mietinnön puolesta. Ja kiittäisin esittelijää kaikista hänen ajatuksistaan, jotka hän, tai kaikista niistä ajatuksista ja e, ideoista, jotka hän otti mukaan tähän viimeisiin kuukausien aikana. Ja me onnistuimme tässä pitämään tämän 40 prosentin sitovan e, e, tavoitteen. Kiitos oikein paljon. Näin äänestämme muutetusta tekstistä. Sähköinen äänestys, koneäänestys. So we close the vote. Äänestys päättyy 37 puolesta, 39 puolesta, anteeksi, ja kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Onnittelut edustaja Ulle Schmidtille. Näin lopetamme tähän iltapäivällä. Jatkamme kello 15. Kiitos kaikille.